Yksi täällä on nyt kollega Kiengeltä puheenvuoropyyntö. Kollega Morais. Kollega Morais. Chairman, um, rise under... Puhemies 11.2 säännön mukaisesti, jolla viitataan kunnioittavaan jäsenten käyttäytymiseen ja perustuen Euroopan unionin perustekstien perusperiaatteisiin, niin viittaisiin edustaja Janis Kori Mikeltä edellisessä keskustelussa sellaista kieltä, jota ei mitenkään voida hyväksyä täällä parlamentissa. Se oli antisemitististä luonteeltaan ja uskon, että lukuisat jäsenet ovat sitä mieltä, että tätä mandaattia ei tule näin hoitaa. Ja minä haluan nyt huomauttaa ja vaatia tälle, tältä parlamentilta, että parlamentin mm, osastot asianmukaisesti ryhtyvät toimenpiteisiin. Ja Cecil ja jäsen, joka istuu tässä vieressä, niin on huomauttanut samasta asiasta ja hän ehkä haluaa lisätä siihen vielä jotain. Kollega Kienge. L'intervento di questa mattina. Niin, tämän aamuinen kauinen puheenvuoro sisälsi todella vakavia sisältöjä ja se loukkaa tämän parlamentin, parlamentin henkeä ja sen arvoa. Artiklassa 11, sen kohdassa 2 viitataan Euroopan parlamentin työjärjestykseen ja tämän henkilön salat eivät eivät loukanneet eri värisiä henkilöitä, kuten minua, vaan tässä on kyseessä kertakaikkiset arvot, jotka ovat tämän instituution perustana tasa-arvo ja ihmisarvo. Ja pyydän, että ryhdytään asianmukaisiin sanktioihin tämän kaltaisen käytöksen suhteen. Näillä lausutuilla sanoilla on tietty painoarvo ja tällä tälläkin areenalla on ryhdyttävä painamaan rasismin vastaiseen työhön. Kiitoksia. Kiitokset kollega Kienge. Puhemies on saanut tiedon tästä tapahtumasta. Seuraavana esityslistan kohtana on neuvoston ja komission julkilausuma koskien EUn talousarvion maksujen tilannetta, ottaen huomioon EUn maksamattomien sitoumusten ennätyksellisen suuren määrän. Olen pahoillani minä en voi tästä aiheesta enää sallia työjärjestyspuheenvuoroja. Eine Frage. Yksi kysymys. Kiitokset puhemies. Uskon, että nämä kaksi puheenvuoroa sanoivat jo kaiken, siksi en tähän mitään lisääkään. Totea vain, että olen sisällöllisesti täysin samaa mieltä, mutta pyytäisin, että ei asiaa jätettäisi vain siihen, että todetaan puhemiehen saaneen tiedon asiasta, vaan myös reagoitisin voimakkaasti asian. Uskoisin, että se on tässä tapauksessa täysin ansaittua. Hyvä kollega, te tunnette nämä tavat, te ette ole uusi jäsen, parlamentissa puhemies on saanut tiedon tapahtumista ja nyt on puhemiehen vallassa vetää tästä johtopäätöksensä ja mahdollisesti myös asettaa seuraamukset. Siksi totesin,